jatkuu. 11. maaliskuuta 2010 kokouksen pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit eh, on jaettu. Onko teillä niihin kommentteja? En näe kommentteja, joten pöytäkirjat ja tekstit on hyväksytty. Haluaisin informoida